ja mustan alueen toimia ja resursseja, jotka sinne on varattu. Kiitos aiheesta on päättynyt. Äänestämme tästä huomenna kello 12. Seuraava istunto alkaa huomenna aamulla tiistaina kello 8.30 ja, ja esityslista on teille jaettu tiettäviksi. Ja näin ollen voimme päättää tämän illan istunnon. Tähän toivotan teille kaikille oikein hyvää illan jatkoa.